Chers collègues, nous ouvrons la séance. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Pyydän aivan aluksi anteeksi puheenjohtaja Albertinin puolesta. Hän ei voi olla täällä kokouksessamme tänään. Sitten esityslista. Onko siihen huomioita? Ei ole. Tänä aamuna käsittelemme ensimmäisenä tämän toisen kappaleen koskien Islannin asioita. Keskustelun tarkoituksena on käsitellä noin 20 kollegoiden jättämää tarkistusta, jotka liittyvät tähän mietintöön, joka on Christian Predan esittelemä. Herra Predan, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, je vais parler en roumain. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport eh, pe 10 februarie. Există... Kysymys, joka käsiteltiin valikunnassa liittyen tähän mietintöön 10. Eh, helmikuuta. Sekin on ollut kaksi hyvin tärkeää tapahtumaa Irlannissa. Eh, Akordul... Islannin presidentin päätös siitä, että, että ISAVE-sopimus asetetaan kansanäänestyksessä päätettäväksi, joka pidettäisiin 9. huhtikuuta. Ja ajatellen tilannetta, olen tehnyt suullisen tarkistuksen kohtaan 10 tekstissä, josta keskusteltiin helmikuussa ja luen tämän tarkistuksen, Parlament. että Islannin, Islannin parlamentin enemmistön päätös 17. helmikuuta 2011 tämä päätös ottaa huomioon Islannin presidentin päätöksen asettaa laki käännettäväksi kansanäänestyksessä ja ottaa huomioon 26. toukokuuta 2010 käynnistyneen rikkomusmenettelyn, joka käynnisti EFTA Islannin hallitusta vastaan. Ja tie, tässä siis oli tämä lainaus. Niin, on hyvin tärkeää lisätä, että mielipidetiedostelut osoittavat, että on olemassa enemmistö Islannissa, joka tukee tätä uutta enemmistöä, siis enemmistö islantilaisista äänestäisi uuden sopimuksen puolesta 9. huhtikuuta. Toinen tärkeä kehitys Islannissa on ollut seitsemännen neuvottelukierroksen epäonnistuminen Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Färsaarten välillä, joka koskee makrellivarojen yhteistä hallintoa. Olen tehnyt suullisen tarkistuksen. Ajatellen yhteistä makrellikalastuksen hallintoa on tärkeää, että pidetään nyt hyvä perusta käynnissä näyttelyissä ennen kaikkea niin, että tavoitteena on saada aikaan pitkänaikainen kestävä kiintiön jakamismenettely. Amendament oral. Niin. Tämä on siis Sungen tarkistus. Mitä tulee <clears throat> tarkistuksiin, jotka kollegani ovat välittäneet. Mä sanon, että tuenista on useampia, koska minun mielestäni ne osaltaan ovat hyödyksi meidän esityksellemme, mutta on lukuisia tarkistuksia, joita voi hyväksyä ja voimme perustella. Ensinnäkin tarkistus yksi, jonka ovat välittäneet herra Tarant ja rouva Sargentini, joka koskee Islannin Modern Media-aloitetta Minusta aloite ei suunnallisesti ole yhteydessä jäsenyysneuvotteluihin. Ja toinen tarkistus, toinen osa sinne viitataan myöskin sisäisen tilanteeseen Euroopan unionissa. Minusta tämä ei missään mielessä ole relevantti ajatellen Islantin päätösosemaa. Tarkistus kaksi, herra Devalta. Minusta ei ole mitään syytä pelätä että islantilaiset vauhdittaisivat selvityksiä jotka liittyvät ICEMin. Islantilaiset ovat antaneet riittävästi aikaa selvitykselle, jolla tutkintalautakunta sai toteuttaa tehtävänsä raportti on hyvin yksityiskohtainen raportti eh, pankkikriisistä, joka järisytti Islanti vuonna 2008. Haluaisin myöskin muistuttaa, että tällä hetkellä tutkimuksen edistä pääministeriä vastaan ovat edistyneet normaalilla vauhdilla. Mitä tulee tarkistukseen 10, se käsittelee Euroopan kalatalousrahastoa. Minusta on liian aiheesta keskustella tästä aiheesta. Ajatellen, että olemme vasta neuvottelujen tarkasteluvaiheessa ja, ja kalastusta koskevaa kappaletta vielä ei ole edes avattu neuvotteluissa. Emme voi siis ajatella sitä, että tässä vaiheessa suljettaisiin Islanti pois Akin piiristä. Minusta on liian aikaista puhua tästä. Ja lopuksi olen torjumassa erityiset tarkistukset, jotka liittyvät siihen, että poistetaan kokonaan julkinen mielipide Islannissa ja se mikä mielipide on olemassa koskien EUn Islannin EU, semmoista kaikki näkemykset, jotka liittyvät julkiseen mielipiteeseen, ovat tärkeitä. En se oli väärässä, kun sanoin, että julkinen mielipide on hyvin tärkeä poliittinen ulottuvuus silloin, kun puhutaan Islannin liittymisestä Euroopan unioniin. Ja Euroopan unionin parlamentin jäseninä me emme voi evätä itseltämme oikeutta mielipiteeseen asiasta juuri siksi, että viimeisin eurobarometri osoittaa, että 56 prosenttia islantilaisista luottaa Euroopan parlamenttiin ja vain 28 prosenttia luottaa Islannin parlamenttiin, joten olemme erittäin hyvässä tilanteessa. Kiitos tarkkavaisuudestanne. Monsieur Watson. Herra Watson. Thank you, Mr. President. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä, jonka hän on meille esittänyt. Esittelijä tulee lähes niin kaukaa Islannista kuin mahdollista Euroopan unionin sisällä, mutta hän on erittäin hyvin ymmärtänyt ne haasteet, jotka tätä maata kohtaavat. Tässä mietinnössä ei ole mitään, mitä ALDE syvästi vastustaisi. Me haluaisimme pari tarkistusta esittää, mutta tuemme täysin tätä mietintöä peruspiirteissään. Vaikuttaa siltä, että tässä on kolme peruskysymystä. Ensimmäinen on kysymys Islannin kansan tahdosta, heidän tahdostaan liittyä Euroopan unioniin. Me odotamme sen virallista ilmaisua. Toinen asia on pankkien kompensaatiokysymys. Mielestäni, mielestämme saavutettu sopimus on hyvä. Eräät paikallisviranomaiset ja toiset tahot, jotka tutkivat islantilaisia pankkeja, voisivat olla ehkä hiukan varovaisempia siinä, kuinka he ovat investoineet erittäin varomattomasti. Ostajan tulee varoa, tämä periaate on aina voimassa, mutta kuten sanottu, yksityiskohtainen raportti tästä tyydyttää meidät. Kolmas kysymys on tietenkin kalastus ja erityisesti pyynti. Tämä on jotakin, mitä meidän täytyy neuvottelujen avoinna ollessa tarkastella ja niiden kuluessa tarkastella, mutta Vaikuttaa siltä, että meidän täytyy olla tässä herkkä tuntoisia ja ottaa huomioon Islannin teollisuuden perinteet tällä alalla ja myöskin sitten tietenkin ympäristön vaatimukset. Haluaisin kysyä erästä asiaa kuusi liittyen poliittisiin kriteereihin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Minusta vaikuttaa siltä, että on tärkeää ymmärtää Islannin erityisluonne. Se on erittäin pieni maa. Se on maa, jossa kaikki tuntevat toisensa. Se on maa, jossa jonkun täytyy ottaa poliittinen vastuu loppujen lopuksi niistä päätöksistä, joita on tehty. Ja todennäköisesti tämä on syy sille, miksi tämä järjestelmä on tämä vastuujärjestelmä on kehittynyt ja tässä täytyy keskustella islantilaisten kanssa. Ja ehkäpä keskustelun jälkeen he ovat valmiita muuttamaan asioita, mutta meidän täytyy tunnustaa Islannin erityisluonne. Tämä on hyvin pieni yhteisö ja sen luonne täytyy ymmärtää meidänkin puoleltamme. Merci, Monsieur Watson. Kiitoksia, herra Watson. Rova Hautala. Thank you, Chairman. I would just like to että haluaisin vain kysyä, voisivatko esittelijäryhmät katsoa, katsoa suosiollisesti tarsosta yksi vihreiltä, joka koskee sitä, että tuetaan Icelandic Modern Media Initiative-aloitteen tukemista. Minusta on monia mielenkiintoisia kokeiluja käynnissä. Islannissa myöskin oikeudellisesti löytää löytämään tasapaino tekijänoikeuksien ja tiedon vapaan saatavuuden välillä. Ja ehkä esille voisi katsoa tätä niin, että löytäisiin suunnilleen tarkistus, joka voisi ainakin säilyttää olennaisimman tarkistuksesta lopullisessa versiossa tätä mietintöä. Merci, madame. Pas d'autres intervenants inscrits. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Fern. Thank you, Chair. Um, and congratulations. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Olen tässä varajäsenenä tässä valiokunnassa, mutta olen budjettivaliokunnassa laajentumisasioista ähm, hoitamassa laajentumisasioita ja tämän, mielestä, tämän vuoksi mielestäni tämä on erittäin mielenkiintoinen mietintö. Haluaisin korostaa erityisesti tämän tarkistuksen 17 hylkäämistä uskon, että tässä tieto tulee olemaan erittäin tärkeä asia. Palaan siihen. Budjettivaliokunta lähettää valtuuskunnan toukokuussa Islantiin. Emme pystyneet nyt valitettavasti ulkoasianvaliokunnan kanssa koordinoimaan tätä asiaa, mutta se ei ole kovin vakavaa, koska emme voisi mennä sinne syksyllä, joten menemme sinne toukokuussa. On tärkeää sanoa, että Islanti haluaa löytää ratkaisuja pääongelmiinsa. Olen varma siitä, mitä tulee taloudellisiin asioihin. Ne ovat tietenkin hyvin monimutkaisia. Olemme, emme ole vielä nähneet kansanäänestyksen tulosta, mutta he haluavat löytää vaikeisiin asioihin ratkaisun, kuten esimerkiksi kalastukseen. He eivät pyydä poikkeuksia. He todella haluavat neuvotella näistä asioista ja se on erittäin tärkeää. Islanti olisi Euroopalle valtti, sillä se on strategisesti tärkeä ja he ovat hyvin kehittynyt yhteiskunta, jolla on hyvin tärkeää tietoa esimerkiksi meri- ja kalastusasioista, energiaasioista ja muilta aloilta, joista voimme oppia heiltä. Kuitenkin meidän täytyy myöskin ymmärtää, kuten herra Watson ja muut mainitsivat, että Islanti on erityislaatuinen, se on erittäin moderni, erittäin kehittynyt yhteiskunta, mutta myöskin sellainen yhteiskunta, joka puolustaa omaa kulttuuriaan ja kieltään erittäin vahvasti ja meidän täytyy ymmärtää ja hyväksyä se. Meidän täytyy löytää joustavia ratkaisuja. Täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa, maanviljelys ja alueellinen kehitys. Islannissa on alueita, jotka ovat aivan erilaisia verrattuna siihen edistyneeseen yhteiskuntaan, jonka näemme Reykjavikissa. Siksi meidän täytyy löytää näihin ongelmiin myöskin ratkaisuja, ja siksi tarvitsemme tietoa, ja siksi on viisasta hylätä tarkistus numero 17. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, Annan puheenvuoron esittelijälle, niin hän voi vastata kysymykseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita näistä huomioista. Aivan lyhyesti. Mitä tulee tähän kohtaan no, kuusi, jonka herra Watson mainitsi, tämä on myönteinen kohta. Tässä todetaan, että, että arvostetaan islantilaisten tekemiä ponnistuksia liittyen heidän oikeuden riippumattomuutensa. Tämä liittyy oikeusministerin nimittämiseen. Komission esittänyt tämän kysymyksen. Sitä ei siis voida ohittaa ja näin ollen olemme mm, panneet merkille edistymisen, mitä Islannin viranomaiset ovat osoittaneet, kuitenkin niin, että on säilytetty tämän pienen yhteisön ominaissa laatu kyseisessä valtiossa. Sitten mitä tulee Rova Hautalan huomioon koskien tarkistusta numero yksi, kuten sanoin alustuksessani, tämä Icelandic Modern Media-aloite ei välttämättä liity neuvotteluihin mitä taas tulee tämän tarkistuksen loppuosaan. Tämä on Indrek Tarentin ja Judith Sargentinin jättämä tarkistus. Siinä ehdotetaan säännösten muuttamista. Tämähän on kohta ja osa-alue, jota me emme voi hyväksyä. Voidaan katsoa, jos toisessa siis muodossa voisimme hyväksyä tämän tarkistuksen. Sitten katsoa katso tuolla toista jäsentä. Hän mainitsi tarkistuksen 17. Niin, herra Fär mainitsi tarkistuksen 17. Minun mielestäni tarkistusta 17 ei mitenkään voida hyväksyä, joten olemme tästä aivan yhtä mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci. Je, je vous informe que le vote... Kiitoksia kerran teille nyt, että äänestämme tästä tänään iltapäivällä. sen jälkeen, kun olemme keskustelleet Rova Ashtonin kanssa. Seuraava kohta esityslistalla koskee ensimmäistä keskustelua valiokunta-aloitteinen miettintö esittelijänä Rova Muniz. Ja tämä koskee tapaa, jolla Euroopan unioni voi toimia globaalina toimijana Lissabonin jälkeen tässä mietinnössä todella korostetaan EUn roolia monenvälisessä organisaatioissa. Haluaisin auttaa. Olemme pyytäneet ulkopuolisen tutkimuksen auttaaksemme esittelijä tässä työssä. Ja niin kuin annan esittelijälle puheenvuoron, toivotan tervetulleeksi kaksi asiantuntijaa, jotka ovat laatuneet tutkimuksen, joka on jaettu tuonne saliin. Täällä on herrat Manuel de la Roca ja Vicente de Palacio Fundación Alternativa Español-säätiöstä. Pyydän, että hyvin lyhyesti kerrotte tutkimuksenne tuloksista. Thank you, Mr. President, and thanks very much uh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia hyvin paljon ulkoasian valiokunnalle ja parlamentin jäsenille. Kiitoksia, että olette kutsuneet meidät esittämään tämän raportin koskien Euroopan unionin roolia. Tässä mietinnössä pyrimme tunnustamaan joitakin ongelmia ja mahdollisuuksia ja ehdottamaan toimintatapoja, jotka olisivat mahdollisia. Tämä ei ole vielä valmis mietintö. Se on vielä avoin keskustelulle ja aina avoin kysymyksille, joita haluaisimme kuulla. Haluaisimme ja arvostamme teidän kommenttejanne. Perusajatus tässä mietinnössä oli tarkastella – Lissabonin sopimuksen jälkeistä tilaa, kuinka Euroopan unioni voisi vahvistaa asemansa moni, monenlaisissa kansainvälisissä organisaatioissa. Olemme tutkineet uusia kompetensseja eri tasoilla, joita Euroopan unionilla ulkosuhteissa on. Pyrimme vangitsemaan nykyisen hetken, Euroopan unionin roolin ja tarkastelemaan dynamiikkaa, kuinka Euroopan unioni saisi enemmän jalansijaa kansainvälisissä organisaatioissa. Olemme nyt keskittyneet kansainvälisiin siin organisaatioihin, eli G20-foorumiin ja yhdistyneisiin kansakuntiin ja oecd emme halunneet nyt kattaa kaikkia mahdollisia organisaatioita näin lyhyessä tekstissä. Pyrimme myöskin heijastamaan sitä, minkälainen kuilu on mahdollisuuksien ja todellisuuksien välillä ulkoasioissa ja niiden hoidossa Euroopan unionin suhteen. Tässä voimme todeta, että Monenvälisissä organisaatioissa asiat eivät ole niin hyvin kuin ne voisivat olla. Monia potentiaaleja ei ole käytetty. Me ehdotamme interaktiota eri instituutioiden ja Euroopan unionin ulkosuhteiden koordinaation välillä. Eli tässä on darwinistien ja funktionalistien välillä ähm, ollut väittelyä ja mielestämme pitäisi toimia molemmin puolin, mitä tulee ulkosuhde edustukseen. Me olemme huomanneet, että usein tulee paradoksaalinen eh, tilanne, jossa Euroopan unionia edustaan heikommin Lissabonin sopimuksen jälkeen eikä vahvemmin. Jossakin valtuuskunnissa on tapahtunut niin, että Euroopan unioni, unionin edustus päätyy tyhjöön. Nykyinen tilanne vaatii toimia korkeammalla tasolla ja Euroopan unionin pitäisi olla täysjäsen monissa organisaatioissa. Tämä voisi maksimoida mahdollisuudet ja kompetenssit pit- Euroopan unionin läsnäoloa kansainvälisissä organisaatioissa pitäisi vahvistaa näin. Voisimme ähm, parantaa humanitaaristen ja taloudellisten yhteis- taloudellisen yhteistyön vahvuutta. Lopulta olemme myöskin sitä mieltä, että mitä Lissabonin sopimukseen tulee, Euroopan ulkosuhdehallinnon ei pitäisi olla vain äh, sen, sen tärkeys ei ole sen koossa, vaan sen laadussa. Mielestämme tietyissä tilanteissa voitaisiin pyrkiä toimimaan yhdessä eräiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa silloin, kun kehitys on hidasta. Esimerkiksi YK on puitteissa meillä on myöskin joitakin ehdotuksia parlamentille. Esimerkiksi me tarvitsemme toimintaprotokollaa, kuten Libyan kriisi on osoittanut, ja olemme sitä mieltä, että parlamentti voisi antaa käytännön läheisempiä suosituksia ulkosuhteiden korkealle edustajalle lopulta, kuten kollegani Manolo on todennut, mitä tulee YK-järjestelmään. Tietenkin järjestelmän prioriteetit pitäisi uudistaa. Se on erittäin tärkeä asia, se on ehdoton prioriteetti. Prioriteettina on tarkastella tilannetta etukäteen. Ja koska viime syyskuussa epäonnistuimme näissä toimissa, meidän täytyy arvioida niitä uudelleen. Ja meidän täytyy myöskin vähentää Euroopan unionin nykyistä liikaa jäsenmaihin keskittyvää logiikkaa. Mitä tulee YK turvallisuusneuvostoon, emme ehdota yhden Euroopan unionin paikan vaatimista heti. Se olisi epärealistista. Me toivomme, että ennen kuin uusia nyky- pysyviä jäseniä turvallisuusneuvostoon otetaan, voitaisiin ehdottaa vetojärjestelmän poistumista ja sen korvaamista enemmistöpäätösjärjestelmällä. Kiitoksia. Monsieur le Président, euh, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä ulkoasian valiokuntaa pyynnöstä tulla tänne esittelemään huomiomme ja ajatuksemme koskien Euroopan unionia globaaleja toimintaa. Haluaisin nyt hyvin lyhyesti käsitellä näitä suosituksia, jotka ovat meille tärkeitä taloudellisella alalla Maailmanpankissa G20 ja IMF, elimissä IMFn osalta ei Euroopan unionin asema on ehkä tärkein esimerkki siitä, kuinka epäjohdonmukainen toiminta on tämän elimen ja jäsenten välillä – ja sen organisaation mandaatti liittyy more wide, EU-wide coordination. Tällä EU-laajuista koordinaatiota. Tämä EU on nyt muodollinen, ei ole edes Holds an exclusive competency of... Tämä on Euroopan keskuspankki oli IMFn jäsen, joten se oli mukana sen hallintokunnassa, hallintokunnassa hallin, Euroryhmällä Euroopan komissiolla ei ole muodollista asemaa kansainvälisessä valuuttarahastossa, joten kansainvälisen valuuttarahaston järjestelmä perustuu siinä, että Finlandmailla on tietty paikkamäärä, jossa viisi suurinta osallista, niillä kullakin on oma paikkansa johtokunnassa. Iso-Britannia, Ranska ja Saksa lukuntamatta uusimmat jäsenvaltiot kuuluvat tällaisiin vaalipiireihin, maaryhmiin, jossa koottiin yhteen EU ja EUn ulkopuoliset maat. Tästä syystä meistä tuntuu siltä, että nykyinen tilanne rajoittaa Euroopan unionin kapasiteettia koordinoida kantoja IMFssä ja toimia yhdessä, joten vaadittaisiin muutosta rakenteeseen äh, tässä toimivalevassa johtokunnassa ajatellen nimenomaan EUn asemaa kansainvälisesti. Tässä mielessä me ehdotamme, että EUn pitäisi pyrkiä tulemaan pysyvä tarkkailija IMFn äh, johtokunnassa, joko ja edustajana olisi komissio tai keskus, Euroopan keskuspankki riippuen asiasta, joka olisi käsillä. Esimerkiksi kaikkien Euroopan maiden edustusta pitäisi olla yksi johtajien joukossa yksi paikka euroon kuuluville maille ja yksi, ne, jotka eivät kuulu euroon. Tällaisen esityksen komissio teki tuossa 2008-2006, vaan neuvosto periaatteessa hyväksyi siitä, että olisi yksi EUn eh, muodostama ryhmä, josta valittaisiin edustaja johtokuntaan. EUn äänestysvoima ei hävenisi, vähenisi siinä tapauksessa, että muutetaan sitä kiintiötä eh, kansallisvaltarahansa verrattuna nykyisen tilanteeseen. Euroopan unionin äh, nykyiset asemat kansanvaltoraston äh, johtokunnassa äh, liittyvät siihen, että on kaksi kiertävää johtokunnan paikkaa siirtyvät nouseville talouksille. Pitäisi hyödyntää tilannetta niin, että vähennettäisiin Yhdysvaltain veton mahdollisuuksien käyttöä ja pystyä pyrkiä myöskin parantamaan EUn statusta. Kasvatorahastuksen sopimus näkee sen, että kiintiöitä ja uusi jakaminen tulisi voimaan vuodessa 2012. Joten meistä tuntuu siltä, että 2012 voisi olla hyvä tilaisuus Euroopan unionin kannalta tehdä esitys siitä, että luotaisiin euro vaalipiiri tähän hallintoneuvostoon. Tavoitteena on viime kädessä yksi paikka Euroopan unionille. Mitä tulee Maailmanpankkiin, tilanne Maailmanpankissa ja muissa Bretton Woods-instituutiossa on hyvin samankaltainen kuin kansallisessa valuuttarahastossa, koska ensisijaisesti sekin perustuu siihen, että olemassa jäsenvaltioiden ja vaalipiirien järjestelmä, joka perustuu valtioiden ryhmittämiseen, joten Euroopan unionin jäsenvaltiot usein kootaan yhteen yhdessä EUn ulkopuolisten maiden kanssa, mikä vaikeuttaa EU-mahdollisuuksia ilmaista omia kantoja. Meistä olisi vaikeampaa tässä yhteydessä selkeästi vaatia sitä, että olisi selkeästi yksi paikka Euroopan unionille siksi, että harjoitettu politiikka välttämättä ei ole sellaista, että se koskettaa suunnasta unionia pelkästään. Sillä ei ole myöskään kompetenssia rahapolitiikassa, joten me ehdottaisimme, että Euroopan unioni edustus yhden johtajan taakse pitäisi olla osa laajempaa Maailmanpankin uudistamista, ja sitä, että on noussut esille uusia ryhmittymiä ja samalla pitäisi myöskin poistaa Yhdysvaltain veto Maailmanpankin johtokunnassa. Main, mm. Tämä vaikuttaisi myöskin monenkeskisiin, mitä tulisi monenkeskisiin kehityspankkeihin, esimerkiksi Afrikan kehityspankkiin, Latinalaisen kehityspankkiin. Ja vielä sitten lopuksi sananen Euroopan unionista ja G20 on neljä jäsenvaltiota, jotka ovat G20-ryhmän jäseniä, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia, ja sen lisäksi on yksi kutsuttu tarkkailijäsen pysyvästi, miten Espanja. EUn edustus kansallisella ja ylikansallisella tasolla on mielenkiintoinen, koska on kaksi EUn edustajia, jotka ovat mukana huippukokouksissa, joten EUn edustusta läsnäolo voitaisiin parastaa kahdella tavalla. Ensinnäkin se, että virtaviivaistettaen EUn edustusta kahdesta yhteen edustajaan G20 kokouksessa päättäen, mikä puheenjohtajavaltio vaiko komission puheenjohtaja osallistuisivat kokoukseen ja myöskin yhdenmukaistettaisiin sitä viestiä, jonka edustajat välittäjät, jotka ovat G20 pöydän ääressä, EU pitäisi myöskin pyrkiä samalla aikaan parempi yhteys eh, G20 ja YK välille niin, että G20 saisi legitimiteettiä, jonka YK sille voisi antaa. Ja tässä meistä olisi kaksi mahdollisuutta, joita suosittelemme. Joko sijoittaa G20 ad hoc ministerielimenä ja vahvistaa eh, ekosokia, joka vahvistui, vahvistaisi asemiaan. Tai sitten toinen Speak uh, slowly for the interpreters. Yeah, I'm, I'm finishing, sir. Finally, a sec- ja lopuksi toinen vähemmän kunnianhimoinen vaihtoehto lyhyellä tähtäyksellä olisi sallia kahden organisaation 20 ja YK työskennellä erikseen niin, että G20 ei saisi muodollista oikeutusta YKlta, mutta G20 päätökset vietäisiin ekosokissa YK talous- sosiaalisessa komiteassa käsiteltäväksi ja siellä vahvistettaviksi. Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Kiitoksia sitten esittelijä Rova Munoz. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki varmasti ainakin tässä valiokunnassa ymmärtävät, että että yhteisten ongelmien yhteinen ratkaisumalli on nyt kriittisessä vaiheessa. On kansainvälisiä elimiä ja organisaatioita, jotka ovat olleet pystyssä toisesta maailmansodasta alkaen, mutta eh, kansainvälisen agendan monimutkaisten asioiden määrä on kasvamassa nyt eksponentiaalisesti ja tähän eh, Tämän ovat havainneet kansainväliset eh, organisaatiot ja jäsenvaltiot, kun ovat tulleet rajoita vastaan hallintointikapasiteetissa. Jotkut näistä or- organisaatioista, vaikka nyt mur- mur- murroksessa ja on ollut syntymässä uusia instituutioita ja epävirallisia ryhmiä, e, joita perustetaan erityisiä asioita varten ja jotka joskus e, kyseenalaistavat e, toiminnan legitimiteetin ja eri järjestöjen toiminnallisuuden moninappainen järjestelmä monimutkaistuttaa globaalin hanneloinen järjestelmä. Näyttää siltä, että mitään strategista suunnitelmaa ei ole. Avain toimijoilla myös on vaikeuksia omilla, omien sisäisten rakenteidensa kanssa, kuten Euroopan unionilla. Tässä on kaksi asiaa, globalisaatio ja hallinnointivaikeudet, ja globalisaation hallinnointivaikeudet. Lissabonin sopimuksen pyrkimyksenä on tehdä Euroopan unionista toimivat globaalien toimi, toimija – ja nyt mm, Euroopan unionin uudet, eh, no, to, uusi niin ulkosuhdehallintaa varten nämä vaikuttavat siihen, että tässä mietinnössä parlamentti ottaa kantaa siihen, kuinka Euroopan unioni pitäisi eh, maksaa roolinsa kansainvälisessä yhteisössä ja siellä eh, harjoitettavissa suhteissa. Ja näin ollen ajoitus on erittäin hyvä. En nyt korosta tätä sen enempää. Euroopan unionillahan on merkittävä rooli kauppallisissa asioissa BKTn osalta sotilaisena valtana ja tärkeänä kehitysavun antajana ja YK osallistu, Ugan osapuolena. Tämän lisäksi Lissabonin sopimus antaa uutta, ulko, uutta ulottuvuutta Euroopan unionin ulkosuhdehallinnolle sopimuksessa on kuitenkin näitä samoja eh, sisäisiä ristiriitoja kuin aikaisemmin esimerkiksi valtuuksien jakamisjärjestelmä ja toimielimellinen eh, monimutkaisuus. Eh, tämä koskee erityisesti ulkopolitiikkaa kansainvälisellä foorumilla toimitaan ympär- jäsenvaltioiden tai valtioiden ympärille. Euroopan unionihan ei ole valtio, Meillä on siis monimutkainen, monenkeskinen ympäristö. Nyt meidän olisi kuitenkin konkretisoitava, minkälaisia uudistuksia tarvitaan kansainvälisiin rakenteisiin ja millä tavalla Euroopan unioni voi niveltyä näihin rakenteisiin. Täällä on monia asioita, jotka johtavat siihen, että mietintö ei voi olla lineaarinen, vaan siinä on käsiteltävä eri lailla eri monenkeskeisiä järjestöjä. Mietintöluonnoksessa käsittelee niitä ehtoja, joita, joiden on täytettävä, jotta Euroopan unioni voisi toimia globaalisena toimina Lissabonin sopimuksen jälkeen. Euroopan unionin roolia hahmotellaan kansainvälisissä organisaatioissa kuudessa tärkeässä luvussa, jotka on jaettu alakappaleisiin. Ja näissä viittaan eräisiin monenkeskisiin järjestöihin, joissa Euroopan unioni voi olla erityisen tärkeä Esitämme täsmällisiä suosituksia Euroopan unionin jäsenvaltioille koskien sitä, kuinka voidaan varmistaa tehokkaas ulko, e, ulkoinen edustus niin, että se on myös hyvin koordinoitua ja tuolla kansainvälisellä tasolla. Sitten viimeisessä kohdassa korostetaan Euroopan unionin korostettua roolia monenkeskisissä järjestöissä. Sitten täällä on viittaus Euroopan unionin kykyyn potentiaaliseen kykyyn saada aikaan monen päästä yhteistyötä ja, ja, ja toimia globaalien toimijana, toimijana globaalien haasteiden edessä. Tässä arvioidaan Euroopan unionin panosta järjestäjien uudistuksissa ja arvioidaan myös sitä, kuinka Euroopan unioni voisi hyötyä näistä uudistuksista ja, ja edistää näiden järjestöjen roolia, vahvistaa sitä. Euroopan unionille hahmotella myös strategista roolia ja, ja johdonmukaisuutta ulkoisen edustuksen niin, että järjestelmällisesti tarkastettaisiin nykyisiä järjestelyjä, jotka koskevat Euroopan unionin edustusta, edustustoa, jotta voitaisiin päästä vähän ylöspäin Euroopan unionin edustuksessa näissä järjestöissä ja voin parantaa kollektiivista eh, edustusta. Tässä mainitaan Euroopan unionin eksklusiiviset toimivaltuudet ja kun täällä mainittiin, mainittiin myös tämä vaihtoehtoisen säätiön eh, rooli. Hän esittelevät tämän tutkimuksen VTO ja FAO ovat esimerkkejä järjestöistä, jotka koskevat tätä asiaa. Myös ilmastonmuutoskonferenssissa Euroopan unionilla on eksklusiivisia jaettuja valtuuksia ja näin ollen ääni ei aina ole suinkaan yhtenäinen. Sitten jaetusta toimivaltuudesta. Meidän olisi pyrittävän etenemään sillä tiellä, että toimivaltuuksia jätän jäsenvaltioiden kanssa. Euroopan unionin rooli YK-järjestelmässä. Tässä tietenkin vetoamme siihen, että vahvistettaisiin uutta toimielimellistä tasapainoa G20 ja YK välillä, niin kuin on ehdotettu, niin että yleiskokoukseen voitaisiin todellisesti osallistua. Fernand Gimara on tällä salissa ja varmasti puhuu tästä vielä. Euroopan unioni pitäisi siis tod- todellisesti voitettava osallistua näihin yleiskokouksiin. Ja nyt olemme hyväksymässä päätöslauselman, jonka myötä Euroopan unionin efektiivinen osallistuminen olisi mahdollinen ja se olisi erityyppistä osallistumista kuin tähän asti. Turvallisuusneuvoston osalta tavoitteena on uudistaa turvallisuusneuvosto on erityisesti viime tapahtumat mutta myös viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että turvallisuusneuvosto ei vastaa nyt kansainvälisen yhteisön vaatimuksiin ja odotuksiin. Tavoitteena pitäisi olla Euroopan unionin jäsenyys turvallisuusneuvostossa. Mutta sitä ennen olisi saatava lisää koordinaatiota ja konsultointia jäsenvaltioiden välillä. Kolmanneksi kolmas luku tässä mietintöluonnoksessa koskee koskee kansainvälisiä rahoituslaitoksia, IMF, kansainvälistä rahoitusta, IMF, jossa EUn edustus on tehoton ja rajoittaa Euroopan vaikutusmahdollisuuksia, vaikka sillä on eksklusiivista toimivaltaa rahapolitiikassa. Ehdotetaan siis, että meillä olisi yhteinen paikka Euroopan unionia varten, niin tuolla IMFn hallituksessa sitten Maailmanpankista – on tärkeää, että meillä on tarkkailija-asema tuolla hallintoneuvosto johtokunnassa ja olisi myös tärkeää, että olisi yksi ainoa eurooppalainen piiri. Sitten turvallisuuskysymyksistä NATOn ja ETY-järjestö. Pyydetään tarkkailija-asemaan NATOon ja turvallisuuskomitean niin, että voitaisiin sopeutua Lissabonin sopimuksen henkeen, jossa pyritään yhteisen puolustuspolitiikkaan ja jotta voidaan kehittää uutta strategista näkemystä EUn ja NATOn välillä. Sitten etujärjestön osalta korkean jäsenen pitäisi olla tarkkailija etujärjestössä Euroopan unionin nimissä. Niin sitten muista monenkeskisestä järjestöistä ne ovat monimutkaisia, kuten esimerkiksi Euroopan neuvosto. Siellä on on menossa menettelyt, joiden kautta voidaan tehdä juridiset sopeutukset, joita tarvitaan niin, että Euroopan unioni voisi Euroopan neuvoston jäsenenä ratifioida Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja saada sinne edustuksen ne Euroopan neuvoston jäsenyys on erityislaatuinen Euroopan unionissa on mainittu erikseen perussopimuksessa. Sitten tämä toinen moninkäskinen järjestö, etyjärjestö Euroopan unioni, pitäisi siirtyä tarkkailijajäsenestä täysjäsenekseen jäseneksi. Ja tässäkin on yksi omaista ja jaettua toimivaltaa etyjin osalta. Sitten kuudes asia, edelleen monimutkainen asia, koska se on volatiili, tämä koskee G8 ja G20 huippukokouksia. Euroopan unionin tietenkin pitäisi osallistua näihin kokouksiin ja olla täysin edustettuna talousministeriöiden kokouksissa, esimerkiksi G7 kokouksessa, mitä tulee näihin yksinomaisiin ja jaettuihin valtuuksiin niin niillä aloilla, joilla G20 on enemmän vaikutusvaltaa. Pyydämme jäsenvaltiolta ja Euroopan unionilta, että haettaisiin tapa, jolla voitaisiin efektiivisesti osallistua näihin ministerikokouksiin. Tässä yleispiirteissä nämä kolme nämä kuusi tärkeintä asiaa, joiden ympärille mietintöni niin rakentuu. Tietenkin täällä on myös tarkistuksia, myös omieni, koska Minulla oli vain vähän aikaa laatia mietintö, joten täällä on vielä monia näkökohtia, joita pitää vielä hioa ja konkretisoida. En tuoda myös uusia ajatuksia. Haluaisin joka tapauksessa kiittää tätä Fundación Alternativa-säätiötä tutkimuksen laatimisesta. Se on käsitteekseni jaettu, ainakin jäsenille, tulkeille valitettavasti ei mutta Se on erittäin hyvä tutkimus ja siinä on innovoivia ajatuksia niistä on hyötyä, kun parlamentti hakee paikkaansa tässä monimutkaisessa asiassa, jota nyt käsittelemme ensimmäistä kertaa näinä aikoina. Ja, ja se on niin tärkeää. Haluaisin kiittää Peter Bachia AFEIT-valiokunnan sihteeristöstä oma, hänen avustaan mietinnön laatimisessa. Haluaisin kiittää myös synergiasta, jota olemme saaneet tähän mietintöön ja muihin asioihin, joita, joita hoidan. Haluaisin kiittää sihteeristöä avust, Sopimusta koskee muun muassa YK yleiskokouksen kokousta koskevaa päätöslauselmaa. On tärkeää, että voimme käsitellä näitä asioita Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa eri näkökohdiltaan. Nämä kaikki asiat liittyvät toisiinsa. Haluaisin kiittää myös komission ja ulkosuhdehallinnon edustajia he, ole, he olivat käsitelleet monenkeskeisiä seikkoja ja olen saanut heiltä hyödyllistä tietoa siitä, mikä on nykyinen Euroopan unionin rooli eri järjestöissä. Haluaisin vielä lopuksi kiittää tietenkin omia avustajieni, jotka ovat tässä lyhyessä ajassa voineet auttaa minua niin, että olemme saaneet aikaan mietintön luonnoksen, joka on lyhyempi, mikä se alun perin oli, koska meillä on nämä tilavelvoitteet, jotka liittyvät käännöksiin. Ja meillä on kaiken näköisiä vaatimuksia, joita e, toimielin meille asettaa ja näin ollen mietintö ei ole niin tyhjentävä kuin olisin itse halunnut, mutta voimme vielä sitä parantaa tarkistusten avulla. Toivon, että varjoesittelijöiden kanssa voimme päästä kompromissitarkistoihin ja voimme järjestää kokouksen niin, että saamme konsensuksen aikaan tämän mietinnön taakse, koska meidän olisi mielestäni saatava tähän selkeä toimielimen kanta. Sanoin jo alussa, että mietinnön sisältö on mielestäni tärkeä ja tarkoituksena on tuoda se ne työ täysistuntoon, kun keskustelemme Roma Ashtonin kanssa ja se olisi laajemmissa yhteyksissä Euroopan unionin ulkopolitiikan jonka kanssa Euroopan unionin osallistumisessa kansainvälisen yhteyksien ja monenkeskisiin järjestöihin, joten toivon, että tämä on mahdollista. Tämä on Euroopan unionin osallistuminen on tärkeänä tässä uudessa ulkopolitiikassa ja sen, kun se hakee rooliaan uusissa ulkopoliittisissa yhteyksissä. Kiitoksia. Merci Madame euh, Je vais donner la parole aux différents orateurs inscrits. Alors Anna nyt eri puhujille puheenvuoron. Pyydän teitä rajoittamaan puhuonne noin kahden minuutin pituuteen. Heidi Hautala, olkaa hyvä. Refrain uh, from speaking long. En aio puhua pidempään kuin kaksi minuuttia. Joka tapauksessa kiitos vaan Muniz teitte erinomaisen äh, mietintöluonnoksen ja ehdotuksenne, äh, että pyytäisitte, että korkea edustaja tekisi valkoisen paperin EUn toiminnasta moninkeskisissä organisaatioissa on erittäin hyvä ja ajankohtainen, koska Lissabonin sopimus on nyt todellakin voimassa ja ulkosuhdehallinto on määritellyt EUn prioriteetit ja yksi niistä todellakin on, että tuetaan ja vahvistetaan monenkeskisyyttä ajatellen nimenomaan turvallisuusstrategiaa 2003. Mitä tulee sitten legitimiteettiin laajemmassa mielessä demokraattistumisen kysymyksen hallinnossa ja miten Euroopan unioni voi tukea tätä? Minusta tämä on pitkälti yhteydessä Lambsdorffin mietin, joka liittyy YK, josta kollegani Lohpiila puhuu enemmän vielä tänään – Minusta meidän täytyy löytää tapoja vahvistaa parlamentin osallistumista, parlamentin eh, yk toimintaan koskevaa seurantaa ennen kaikkea täysistunnon osalta. Ja toisaalta mitä tulee legitimiteettiin monenkeskisissä, päätö- monenkeskisessä päätöksenteossa, olemme kuulleet erinomaisia esityksiä siitä, miten ECOSOC YKssa voisi muuttua kanavaksi G8, G20 uusille järjestelmille, joita pitäisi vahvistaa eikä heikentää YKta. Ja jos mä ajattelen myöskin nousevien maiden talouksien asema, pitäisikö niiden meidän mielestämme enemmän, pitäisikö niillä enemmän olla sananvaltaa maailmanlaajuisissa monenkisissä organisaatioissa, olemmeko me korostaa ehdollisuutta, voimmeko ylipäätään, onko meillä varaa siihen, onko e- EU riittävän voimakas, jos me haluamme sitä. Mitä tulee sitten intressien tasapainoon, mikä on hyvin tärkeää EUlle. Meidän pitää katsoa, miten tasapainottaa kauppaintressit muihin kysymyksiin, kuten ympäristön suojeluun, ihmisoikeuksiin niin edelleen. Ja tässä Euroopan parlamentti minusta on tehnyt erinomaisen mietinnön äskettäin, joka on pidettävä mielessämme. Meidän pitäisi myös käyttää nousevia kaupan mekanismeja innovatiivisemmalla tavalla. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentissa on puhuttu, Googlen osalta on puhuttu siitä, että Kiinan internetsensuuri voisi olla VTOn, maailman kaupallisten sääntöjen vastaista. Myöskin muut organisaatiot, niiden osalta EUn pitäisi olla avoimempi. Sen pitäisi suhtautua myönteisemmin ETYJihin, Euroopan neuvostoon ennen kaikkea, kun nyt EU tulee liittymään Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimukseen. Tässä varmasti kaikki, mitä kahdessa minuutissa saatoi sanoa. Merci, madame Kiitoksia, Rova Hautala. Sitten herra Lambsdorff, työryhmän puheenjohtaja, jossa käsitellään Euroopan unionin ja YK-järjestöjen rooleja. Niin puhun nyt varjoesittelijänä, mitä tulee Munisin mietintöön, joka minusta on hyvä. Haluan sanoa sen heti aluksi. Se on mietintö, joka minun mielestäni lähtee liikkeelle selvityksestä, jota hiukan katselin ja joka minusta vaikuttaa erinomaiselta. Ongelman asettelu on kehitelty sellaisella tavalla, että se heijastelee faktisesti todellisuutta. Lähtökohta voi olla hyvin eriytynyt. Ei voida puhua yhtenäisestä reseptistä, jonka mukaan toimitaan kaikissa organisaatioissa. Sekin nousee minusta mietinnössä esille erittäin hyvin usein viivästyneet reaktiot Euroopan unionin taholta kansainvälisissä monenkeskisissä elimissä on ongelma. Englanniksi on sanottu, me olemme yliedustettuja, mutta toimimme alitehokkaasti. Siinä on varmasti sananen totta, on liikaa toimijoita sen sijaan, että toimisimme yhtenäisinä ja me usein väsymme jo koordinointiponnisteluissa. On pari kolme asiaa, jotka haluaisin sanoa mietinnön suunta. Olen siitä täysin yhtä mieltä. Me olemme saaneet hyvän asia-analyysin tässä selvityksessä, joka tehtiin. Voisimme tietysti miettiä sitä, olisiko, voisiko mietintö olla enemmän poliittinen, kuten Heidi Hautala sanoi. Aika on kypsä. Nyt on Lissabonin sopimus, on uusi eurooppalainen ulkopolitiikka. Tällä hetkellä on tietysti ajankohtainen kriisi, joten tämä on tietysti keskustelu, joka, jota käyvät ehkä enemmän ne, jotka asiasta syvällisemmin kiinnostuneet mutta meidän täytyy saada poliittinen viesti eteenpäin siitä, että meidän päästävä eteenpäin. Tarvitsemme tämän kvanttihypyn. Meidän pitää esittää vaatimuksia jäsenvaltioille ja ulkoasianhallinnolle siitä, että katsotaan, miten kehitellään suosituksia. Ja minusta tämä tulemaan viesti, joka voisi ottaa esille täysistunnossa käytävässä keskustelussa. Minä etsin johdantosan kappaleen A kokonaan, koska johdantosan B on erinomainen A, on hiukan akateeminen lähestymistapa eri globaalistumisen prosesseihin – järjestelmän epäonnistumisiin. Siinä nähdään, tämä on tietysti hyvin akateeminen keskustelu, mutta Johansson kappale B on erinomainen, jolla minusta voitaisiin hyvin lähteä liikkeelle asian keskustelussa. Mitä tulee Johansson kappaleeseen H, voisin kysyä, onko todellakin niin, että Maailmanpankissa todella on tapahtunut tällainen uudistus, josta täällä puhuttiin IMFssä, se on jo tapahtunut, sen minä tiedän. Maailmanpankista en ole täysin varma. Muuten minusta voisi ehkä olla hyödyksi sekin, että viitataisin hyvään esimerkkiin siitä, missä Euroopan unioni toimii monenkeskisessä puitteissa hyvin, joka on yhteistyö miksi Afrikan unionin ja Naton kanssa, joka on onnistunutta yhteistyötä. Tässä se olisi ensimmäiset kommentit. Me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen, mutta tärkeää on mietinnön strateginen suunta, joka saa meidän hyvältämme täyden tuen. Merci, monsieur Lomzor. Monsieur Kukan. Kiitoksia sitten herra Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Lyhyesti uskon, että tämän tässä aiheessa voi olla hyvin vähän ristiriitaisia elementtejä. Me kaikki haluamme vahvistaa Euroopan unionin roolia kansainvälisenä toimijana kansainvälisellä kentällä, kun ottaa huomioon kansainvälisen tilanteen dramaattisen kehittymisen viime aikoina, on vain loogista, että jos Euroopan unioni haluaa olla tasavertoinen kumppani muille kansainvälisille toimijoille, Intialle, Brasilialle, Kiinalle, osa heistä on uusia, tuolloin meidän täytyy todellakin toimia paremmin, tehokkaammin ja olla voimakkaampia sisäpuolelta ja vahvistaa rooliamme kansainvälisissä organisaatioissa. Olen sitä mieltä, että herra Munisin mielipide on hyvä pohja keskustelulle ja haluaisin myöskin tervehtiä kahta Espanjasta tullutta ystäväämme. Pidän heidän lähestymistavastaan. Se ei ole teoreettinen tai akateeminen. Se pyrkii pääsemään joihinkin ehdotuksiin. Siksi se on mielestäni huomattava siinä. Siinä todellakin on monia oikeita ajatuksia. Ehkä liian monia, sillä minä Olisin sitä mieltä, että sitä ei pitäisi laajentaa. Näistä dokumenteista ei pitäisi tehdä akateemisia papereita, vaan niiden pitäisi olla käytännöllisiä ja niiden pitäisi muotoilla strategioita, konkreettisia toimia, joilla Euroopan unioni voi saavuttaa päämääriä, sillä tällaiset päätöslauselmat, niitä on liikaa näitä teoreettisia, me tarvitsemme toimintaa, konkreettista toimintaa, Eli me todennäköisesti tulemme tekemään tarkistuksen, joka johtaisi tällaiseen parannukseen tässä tekstissä. Kiitoksia. <coughs> Merci, monsieur Monsieur Prodi. Kiitoksia sitten herra Prodi. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouvaa esittelijää tästä asiakirjasta. Haluaisin äh, esittää yleisempiä huomioita olen sitä mieltä, että Lissabonin sopimuksessa on liikaa hallitusten välinen lähestymistapa. Todellisuus on kuitenkin se, että globalisaatio on jo ähm, tehnyt selvää yksittäisten jäsenvaltioiden toimi, suvereenisuuden paloista ja ainoa tapa on saada sitä takaisin on hallinnoida sitä yhteisesti Euroopan unionista käsiin, joilla on jo asianomaiset välineet käytössä. Ei ole siis kysymys enää siitä, että, että luovutetaan suvereenisuutta unionille, vaan on tunnustettava, että suvereenisuutta on jo menetetty ja ainoa tapa saada sitä takaisin – on hallinnoida eh, sitä yhdessä konsensushengessä unionin kautta. Uskon, että tämä olisi se suunta, johon meidän olisi pyrittävä. Juuri siksi, että globalisaatio on, eh, on kova tosiasia ja globalisaation osallistutaan niillä välineillä, joita voidaan eh, verrata muiden suurten maiden välineisiin jotka toimivat samalla kentällä, joten uskon, että tämä olisi sellainen ajatus, joka olisi pidettävä tässä taustalla hyvin voimakkaasti läsnä. Toinen asia, jonka halusin äh, sanoa, koskee sitä, että kansainvälisten elinten demokratisointi on seikka, johon meidän on kaikin tavoin pyrittävä, mutta ei ainoastaan ole pyrittävä demokratisoimaan näitä järjestöjä, vaan myös järkeistämään niitä, koska Uskon, että kaikkien Bretton Woods-instituutioiden, Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston <clears throat> IMFn kohtana olisi ollut olla, ottaa ne mukaan YK-järjestelmään, samaan järjestelmään ja myös samaan kansainväliseen, myös, myös VT olisi otettava tähän mukaan niin, että Meillä olisi mahdollisuus kannustaa hyvään toimintaan ja rangaista huonosta toiminnasta. Kaikki nämä elimet olisi saatava pysymään niin kansainvälisen, kansainvälisessä järjestelmässä. Tähän suuntaan minun mielestäni Euroopan unionin olisi toim, toim, toim, toimittava. Euroopan unionin rooli on jäsenvaltioiden taholta tunnustettu. Se voidaan näin saattaa aseman, jossa se voisi osallistua voimaperäisesti demokratisoidakseen ja järkeistääkseen kansainvälisiä järjestöjä niin, että niistä tulisi välineitä, joilla voidaan edistää maailman rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Kiitoksia sitten Rova Gomez. Thank you, Mr. President. I'd like to... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Maria Munisia erittäin hyvästä mietinnöstä. Se on erittäin kattava, ottaa ongelmat hyvin huomioon ja ehdottaa siihen ratkaisuja. Maria on tässä todella pyrkinyt saamaan keskitien ehdotuksia aikaan niin, että voisimme saavuttaa konsensuksen. Haluaisin silti sanoa, että Parlamentin rooli mielestäni on niin, se, että kenenkään ei pitäisi olla meitä rohkeampi ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisujen ehdottamisessa. Uskon oman kokemukseni pohjalta, että turvallisuusneuvoston kysymys on erittäin tärkeä. Nyt Euroopan unionilla on mahdollisuus Euro- Lissabonin sopimuksen myötä ja siihen liittyvien velvollisuuksien mahdollisuuksien kautta nyt edetä, jos me olemme rohkeampia, jos me vaadimme turvallisuusneuvoston uudistusta, voisimme saada sen aikaan, jos me sovimme, kuinka saisimme edustuston turvallisuusneuvostoon. Tämä ei ole vain sitä, että ähm, ajamme sitä, että Euroopan unionilla olisi edustus laajennetussa, laajennetussa turvallisuusneuvostossa. Tämä olisi minimitaso, mutta jos johtajuus ei lähde meistä parlamentista, se ei koskaan tule lähtemään meidän jäsenmaidemme hallituksista tai komissiosta erityisesti, kun heillä on niin hajanainen tilanne tällä hetkellä, jos näin voidaan sanoa. Eli parlamentin pitäisi olla rohkeampi keskustella laajentamisesta ja siitä, mitä se tarkoittaa velvollisuuksien suhteen. Eikö tämä ole mielenkiintoista? Mielestäni on huolestuttavaa, että ne kolme valtiota, jotka haluaisivat pysyvän paikan turvallisuusneuvostossa Saksa, Intia ja Brasilia, ovat kaikki kieltäytyneet ilmaisemasta mielipidettään nyt nykyisen kriisin aikana. Tämä on mielestäni erittäin huolestuttava. Miksi haluavat pysyvän paikan turvallisuusneuvostossa ja sitten eivät halua ottaa kantaa ja ottaa vastuuta? Ja tietenkin täytyy myös ajatella tätä vetoääniasiaa. Mielestäni turvallisuusneuvostoa ei voida uudistaa, ellei veto-oikeutta uudisteta hyvin paljon. Se on usein halvaannuttanut turvallisuusneuvoston. En nyt mene niihin elementteihin, jotka on hyvin käsitelty tässä, mutta tässä haluaisin korostaa rohkeutta parlamentin kan- puolelta ja haluaisin tehdä tässä muutamia ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Göller. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sylmästi kollega Munisia mietinnöstä. Haluan tarttua vain kahteen kohtaan. Ensin kohtaan 11 ja sitten kohtaan 12 luonnollisesti tuen kohtaa 11 painokkaasti juuri siinä muodossa, kun se täällä on. Minä vain toivon, että päätöksentekijät paikan päällä ensi kerralla toimivat paremmin, kun on kysymys siitä, että sanan enemmistö sen taakse, että Euroopan unioni voi käyttää puheenvuoron myös täysistunnossa. Minä toivon, että olemme oppineet virheistämme, kun joulukuussa Kinshasassa meillä oli AKTn yleiskokous, AKTn johto kertoi, miten asia oli sujunut ja oli aika vaikea uskoa sitä, mitä oli tapahtunut. EUn edustaja oli mitään päivä ennen äänestystä Gujanassa tullut sinne ja sitten vain sanoi, että te varmastikin AKT-ryhmänä äänestätte meidän puolestamme päivää aikaisemmin. Ja silloin oli sanottu, sanottu tälle YK edustajalle, että äh, AKT-ryhmässä kannat muodostaa hiukan eri tavalla, niitä muodostaa yhdessä yössä. Ja tämä meni todella perusteellisesti pieleen. Meidän pitäisi sanoa, että meillä todellakin pitää tulevaisuudessa organisoida asiat paremmin. Kohta 12. Meidän pitäisi olla hiukan kunnianhimoisempia, eikä pelkästään ajattelen EUn jäsenvaltioita, jotka ovat turvallisuusneuvostossa, että niiden pitäisi ilmoittaa muille – mitä on tapahtumassa. Sen lisäksi ennen kaikkea Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella haluamme saada aikaan yhteistä toimintaa, meidän pitäisi löytää lähestymistapa, joka johtaisi siihen, että jäsenvaltiot, jotka ovat turvallisuusneuvostossa, edustavat kaikki yhteisiä, kaikkien yhteisiä kantoja – niin kuin se saadaan aikaan ulkoasiaministerien neuvostossa, että syntyy yhteisiä kantoja tai muissa neuvoston kokoonpanoissa. Samalla tavoin sen pitäisi myöskin näkyä yhtenäisenä äänestyskäyttäytymisenä YK turvallisuusneuvostossa. Ja en